on pyytänyt, että Rova Estefania Torres Martinez nimitetään herra Pablo Echeniken äh, sijaan ympäristövaliokuntaan sekä Kiina valtuuskuntaan. Onko vastalauseita? Ei. Hyväksy.